hyvin tarkkaan katsoa sitä, että kaikki noudattavat puheaikaa täsmällisesti. Seuraava kohta on Myanmar, erityisesti Rohingya-väestön tilanne. Ensimmäisenä annan puheenvuoron päätösmaan laatioille. Ensimmäisenä heistä edustaja Demesmaker. Olkaa hyvä, teillä on puheaikaa yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihmeellinen tilanne. Nobelin palkinnon voittaja ja yksi aikakautemme sankareista Aung San Suu Kyi voitti vuonna 2011 demokraattisessa vaalinsa maassa Myanmarissa, mutta sai samalla perinnökseen myös keskitysleirit ja väestöryhmän, jota on etnisesti puhdistettu ja josta juurikaan ei ole kuultu, Rohingyat. Tämä muslimin vähemmistö on vuodesta 1982 sotilasdiktatuurin alusta lähtien Myanmarissa valtioton Use on painanut naapurimaihin Taimaaseen, Malesiaan, Bangladeshin, jossa eivät ole myöskään tervetulleita. Heitä raiskataan, heitä pahoinpidellään, heille ei tarvita lääkkeitä eikä ruokaa ja tämä jatkuu. Tämä on ihmisoikeusrikkomus, että näin ollen se on meidän asiammekin. Meidän tulee vaatia sitä, että Myanmar ei saa enää pitää kiinni omasta apartheid-versiostaan meidän täytyy kaikkein korkeimmalla poliittisella tasolla ottaa tämä asia esille Myanmarin ja muiden asianmaiden kanssa. Lisäksi EUn täytyy jatkuvasti tukea EUn pakolaisvirastoa, jotta se voi parantaa pakolaisten tilannetta maassa. Minäkin kiitän teitä. Seuraavaksi edustaja Hautala, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, yksi viime vuosien parhaita uutisia kansainvälisessä politiikassa on ollut se, että Myanmar

kaikenlaiset syrjivät lait olisi poistettava. on ollut myös hyvä nähdä että jopa aung san suu kyi itse on nyt vihdoin kiinnostunut rohingya väestön asemasta. tässä on varmaan mahdollisuuksia edetä ja tämä kysymys jos mikä estää myanmarin kehitystä. haluaisin lopuksi vielä palauttaa mieleen sen että kaikki länsivaltiot ja myös kiina ovat kiinnostuneita käymään kauppaa nyt myanmarin kanssa niin on huolehdittava siitä että että myanmarin hallitus myös edistää luonnonvarojen läpinäkyvää ja vastuullista käyttöä ja yleensä hallinnon avoimuutta. Kiitos. Ja nyt edustaja Corrao saa puheenvuoron kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Bene anche... Kiitoksia, rouva puhemies. Jälleen kerran me keskustelemme vähemmistöstä, rohingya vähemmistöstä. Viime vuonna me edellisen päätöslauselman samasta asiasta hyväksymme, mutta valitettavasti tilanne ei ole lainkaan rohingovähemmistölle parantunut. He ovat nyt lähestulkoon kansanmurhan vaaran alla Myanmarissa. Euroopan unioni voisi tietenkin tiukemmin vaatia vuoropuhelussa Myanmarin kanssa toimia, kuten myöskin naapurimaiden kanssa, jotka katsovat toisaalle ihmiskauppaa tapahtuu ja 70 miljoonaa euroa olemaan antaneet humanitaarista apua maalle. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa uuden hallituksen painostamista, sillä hallitushan on nyt vaihtunut. Meidän täytyy jatkaa painostusta, jotta vähemmistöjen kohtelu muuttuisi maassa. He ansaitsevat tukemme. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt on vuorossa edustaja Kelam. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Rouva korkea edustaja, haluaisin sanoa, että teidän läsnäolojenne tässä ihmisoikeuskeskustelussa on erittäin tärkeää, koska se vahvistaa sen, että ihmisoikeuskysymykset otetaan vakavasti. Kiitoksia. Niin, Rohingya-vähemmistö on erityinen tapaus. Vähemmistön kohtaloa ei ole täysin ymmärretty eikä tunnustettu. Monien vuosien ajan heitä ei vain ole syrjitty, vaan he ovat kohtaamassa olemassaolon vaarantavan uhan. Ei voida hyväksyä sitä, että kokonaista etnistä ryhmää ei tunnusteta maassa, jossa enemmistö heistä elää. Heitä ei tunnusteta Myanmarin kansalaisena ja heitä kohdellaan sellaisena, joita ei haluta. Uusi hallitus Myanmarissa on päättänyt, että kansallinen sovinto on ensisijainen asia ja siksi me vetoamme hallituksen, että se antaa rohingya väestölle turvan mitä tahansa syrjintää vastaan lopettaa rankaisemattomuuden ja myöntää heille kansalaisuuden. Kiitos. Ja nyt edustaja Pantseri. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. La situazione mi sembra abbastanza... Kiitoksia rouva puhemies. Uskoakseni tilanne on hyvin selvä. Ei ole mitään hyötyä, liikaa vatvoa. Tosiasioita meidän täytyy sen sijaan löytää ratkaisu ongelmaan. Rohingya-väenestön ongelma on se, että he joutuvat elämään kaikkein hirvittävimmissä olosuhteissa, joita voidaan kuvitella ja usein pakenemaan Bangladeshiin rajan yli, mutta muitakin ongelmia on. Me pystyimme monia Myanmarin raja-alueen leireistä näkemään, ja niillä voidaan parantaa tilanteita äh, monella tavalla. Ensinnäkin meidän täytyy tukea Myanmarin hallitusta demokraattisessa siirtymässä ja kertoa, että on täysin sietämätöntä, että Rohingya-vähemmistö elää tässä apartheidin kaltaisessa tilanteessa. Pohdin, olisiko mahdollista, että Euroopan unioni tekisi Myanmarin ja Taimaan kanssa uuden yhteisymmärryspöytäkirjan, jotta nämä ongelmat saataisiin ratkaistua. Niin monet ihmiset Myanmarissa ja Taimaassa joutuvat jäämään aloille. Kiitoksia. Nyt saa puheenvuoron edustaja Paet, yksi minuutti. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä Mogherini. Rohingat ovat saaneet vuosikymmeniä kärsiä brutaalista syrjinnästä ja sorrosta ihmisiä on tapettu, äidit ja lapset kuolevat, koska ei ole sairaalahoitoa, lapsia ei rekisteröidä, kun ne syntyvät, eivät voi mennä kouluun ja ihmiset eivät saa liikkua vapaasti. Tämän kaiken täytyy päättyä. Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen Myanmar on saanut kokea vallansiirron rauhanomaisesti ja siellä on ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti vuodesta 1962 eteenpäin. Uusi mahdollisuus, Myanmarin täytyy tarttua siihen ja hallituksen täytyy tehdä ponnistuksia. Kiiston täytyy loppua ja ne täytyy ratkaista neuvottelun turvin. rohingya vähemmistölle täytyy myöntää kansalaisuus ja syrjivät Brahinin valti, osavaltion alueen säännökset täytyy poistaa. Myömarin hallitusta täytyy kehottaa toimimaan tässä asiassa kahdenvälisesti tai monenvälisesti tai ASEANin kautta. Kiitos. Ja nyt viimeisenä laatiosta puheenvuorossa edustaja Bergia ja hänellekin yksi minuutti. Si, madame la présidente. Kiitoksia rouva puhemies. Jälleen kerran me puhumme rohingya väemistöstä Se on kaikkein vainotuimpia maailmassa. Miljoonia ihmisiä, jotka joutuvat ajetuksi pakoon Australian asti. Rohingya on sana, jota Myanmarissa ei saa lausua edes. Aung San Suu Kyi, joka hiljattain YK on erityisedustajille kertoi, että tätä sanaa ei tule käyttää. Meidän täytyy äm, kiittää tässä kansainliittoa demokratian voitosta, mutta rauha on hyvin haurassa. Koko oikeudellinen rakenne perustuu syrjintään, etnisiin ryhmiin ja uskontoon. Sitä täytyy uudistaa vuonna 1982 lakia ja muita lakeja tulee uudistaa. Väkivalta nousee tämän hyvin vaarallista. buddhismi lietsoo väkivallan liekkeä. Kaksi moskeja on hiljattain maan pohjoisessa tuhottu. Meidän täytyy toivoa, että jos tämä uusi hallitus todellakin haluaa rauhaa, se pyrkii rahoittamaan maan ja siinä rohinga-väestön tilanne on hyvin kiireellinen. Kiitoksia. Niin. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että ei puhuta liian nopeasti, koska muuten tulkkaus ei onnistu. Ja nyt siirrymme sitten ryhmien puolesta puhujiin, puhujiin henkilöihin. Ensimmäisenä edustaja Svoboda, yksi minuutti. Vážená předsedající, vážená paní vysoká... Kiitoksia, Hyvä. Puhemies, hyvä korkea edustaja. Koska Myanmarissa on hallitus, jonka johdossa on on Nobelin palkinnon saaja. Ajattelemme usein, että tehtävämme on hoidettu. Valitettavasti Rohingan tilanne ei ole parantunut. Se vain huononee. Siltä otetaan pois ihmisoikeudet. Tilanne on yhä huonompi. Heillä on kuoleman uhka edessään. He eivät kykene saman mm, lisää lapsia. Heitä estetään hankkimasta lisää lapsia, jotta tuo väestöryhmä ei laajenisi. He joutuvat pakenemaan Myanmarista tämän vuoksi. Eurooppalaisten politiikan tekijöiden täytyy selkeästi sanoa, että tällainen etnisen ihmisryhmän kohtelu ei ole hyväksyttävää ja sitä ei sallita Massamurhia ei sallita eikä ihmiskauppaa. Kiitos nyt edustaja Anan Gomes. Yksi minuutti. Senhora Mogherini, por estar hoje aqui neste debate de urgências de direitos humanos. O novo governo... Me tiedämme, että uusi hallitus Myanmarissa, siis demokraattiset vaalit on pidetty ja minulla oli etuoikeus olla vaalitarkkailijana parlamentin, meidän parlamentimme valtuuskunnassa nyt siis demokratiaa ollaan rakentamassa maassa ja tässä täytyy sitten myöskin torjua syrjintä, joka kohdistuu rohingya-väestöön. Tämä on erittäin tärkeää, jotta mahdollistuu todellinen kansallisen sovinnon prosessi. Ja tuon prosessin täytyy johtaa myös siihen, että buddalaiset, nationalistiset ryhmät, jotka levittävät vihaa ja mukalaisvihamielisyyttä, saavat rangaistuksen. Me olemme tukeneet Aung San siitä ja hänellä on erityinen vastuu asioista ja hän on äh, painanut ihmisoksia pelkästään omassa maassa, vaan kautta maailman. Ja hänen pitää selkeästi ottaa kantaa asiaan. Hänen täytyy huolehtia siitä, että apu ulkopuolelta, sitä tulee ja hänen täytyy puhua omassa maassaan ja kansainvälisesti selkeää kieltä tästä asiasta. Ongelmat eivät saa jatkua. Edustaja Marias, seuraavaksi yksi minuutti. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Tuin yhteistä päätöslauselmaa. Olen allekirjoittanut sen yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Ihmisoikeuksien loukkaukset Myanmarissa ovat yleisiä väkivaltaa ja vainoa käytetään rohinkavähemmistöä kohtaan. Heidän omaisuuttaan tuhotaan, heidän uskonnollisia paikkojaan tuhotaan ja heidän liikkumisvapauttaan rajoitetaan. Näistä asioista on tullut joka päiväisiä Myanmarissa. Rohingya väestöön liittyy paljon pakenemaan joutuneita, jotka elävät muissa maissa tai pakolaisleireillä ja he eivät saa humanitaariseen apuun yhteyttä, jos humanitaarista apua on. Heistä tulee hyvin pakolaisia, kun he pyrkivät löytämään turvaa. Siksi on erittäin tärkeää, että Myanmarin viranomaiset antaisivat humanitaarisen avun harjoittajien päästä maahan. Meidän täytyy jatkaa taistelua ihmisoikeuksien puolesta. Seuraavaksi Marinho Epintu. Senhora Presidente, Senhora Alta Representante, a tragedia dos refugiados... Niin. Tämä tragedia, joka rohinkiaväestöä koskee Myanmarissa, on saavuttanut sellaiset ulottuvuudet, jotka jotka joutuvat, joiden on herätettävä meidät, kaikki herätettävä. Meidän on otettava poliittisesti vastuuta tähän asiaan. Murman viranomaiset eivät näitä ihmisiä kansalaisina. Monet ovat paineet Burmasta, jos he ylipäätään elävät vielä maassa, silloin mitä suurimmassa köyhyydessä. Heidän lapsensa päätyvät usein ihmiskauppiaiden käsiin, ja he yrittävät paeta maasta hyvin usein. Heitä yksinkertaisesti vain surmataan. Euroopan unionin täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta Miemarin hallitus vakuuttuu siitä, että sille on enemmän etua Rohingya-väestön oikeuksien kunnioittamisesta kuin sen loukkaamisesta. Ja nyt edustaja Tarabella, yksi minuutti. Hyvä puhemies, noin vuosi sitten käynnimme jo puoleen tässä parlamentissa rohingojen tilanteen puitteissa, joka on erityisen huono Burmassa. Tämä tilanne koskee noin miljoonaa rohingaa, joista 100 000 ovat siirtymään joutuneiden eri leireissä. Heillä ei ole nähty minkäännäköistä edustusta, vaikka nyt on demokraattinen hallitus vallassa Burman alueella. Jatkuva sorto jatkuu ja se kohdistuu rohingoihin. Näin ollen Kaakkois-Aasian maiden täytyy yhdistyä, jotta voidaan parantaa tämän etnisen ryhmän tilannetta. Myanmarhan ei edelleenkään tunne, eh, tunnusta heitä ja heillä ei näin ollen ole kansalaisuutta. Nyt meidän täytyy ehdottomasti kääntää ponnistuksemme ja painostaa Burman hallitusta, että se toimisi. Ja näin esittäisi, meidän täytyy esittää myös samankaltainen asia Taimaalle. Kiitos. Nyt siirrymme menettelyyn puhujalistaa. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäiseksi edustaja Pospisil.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 Rohingya-väestön tilannetta ja kohtelua kuitenkaan. Valitettavasti tilanne oli yhtään parantunut. Siksi haluaisin tukea sitä, mitä kollegat jo sanoivat. Rohingat ovat menettäneet kansalaisuutensa. Heillä ei ole oikeutta terveydenhoitoon. Tämä on erittäin surullista. Koko tilanne on hyvin surullinen, sillä Nobelin palkinnon voittaja on periaatteessa osittain vastuussa tilanteesta, ja silti muslimivähemmistön tilanne ei ole parantunut. Tämä on erittäin surullista. Siksi meidän täytyy nyt jälleen kerran laatia uusi päätöslauselma ja vedota demokraattiseen hallitukseen, jossa Syji on mukana tekemään jotakin, muuten emme demokratiasta voi puhua tämän maan yhteydessä. Kyllä, että edustajatoverit istuutuisivat, tulisi rauhaa lisämpää tänne saliin. Ja nyt viimeisenä edustaja Kukan. Kiitos puhemies, arvoisa korkea edustaja. Me olemme usean otteeseen todenneet, miten hyvä on se muutosprosessi, joka on tapahtunut Myanmarissa. Minä toivon, että nämä muutokset parantavat kaikkien kansalaisten tilannetta maassa. Tällä tavoin meidän myös täytyy tarkastella vähemmistöjen asemaa. Rohingya-väestön vainolla on pitkä historia Myanmarissa viime vuosina olemme nähneet pakolaisaaltoja, ihmisiä, jotka ovat ottaneet sisäisesti siirtymään ja kuuluvat Rohingya-yhteisöön, samoin kuin lukuisia heidän oikeuksensa loukkauksia ja syrjintää. Vähemmistö on yksi maailman vainotuimmista vähemmistöistä. Myanmarin hallituksen täytyy tunnustaa ihmisten oikeuksia, jotka kuuluvat tähän vähemmistöön. Tämä koskee myös muita alueen maita. Naapurimaat alueella, joissa on suuria joukkoja rohinkia pakolaisia, ovat velvollisia takaamaan näiden ihmisten suojelun. Kiitos. Ja nyt lopuksi tällä on äh, tämä on pitkä tarina, en tiedä kuin tähän rauhoittavaa loppua. Nyt varmaankin voisimme kuunnella korkean edustajan puheenvuoroa. Rova varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. kiitoksia. Ei ole tarpeen olla hiljaa, vain kuunnella. Aivan aluksi huomasin, että kaikki keskusteluun osallistuneet tietävät erittäin hyvin sen, että Euroopan unionilla on Myanmarin suhteen tärkeä rooli. Ensinnäkin, koska me olemme kansainvälinen tarkkailija kansallisessa tulitaukosopimuksessa. Tämä antaa meille erityisvastuun ja erityisroolin. Tähän rooliin liittyy monia kysymyksiä. Kuten mainitsitte, meillä on nyt historiallinen tilaisuus uuden hallituksen myötä ja me teemme yhteistyötä heidän kanssaan monilla eri aloilla, köyhyyden vähentämisessä, maahanmuuttoalalla ja luonnollisesti myöskin rohinkaväestön tilanteen suhteen. Ja minä itse eh, Myanmarin presidentin tapaan asiaan, niin huippukokouksessa, kuten monia muitakin alueen johtajia, jälleen kerran tämä tulee olemaan osa sitoumustamme maan kanssa. Rakinen osavaltion tilanne ja rohinga väimistön tilanne on ö, leimannut keskusteluamme viime vuonna Myanmarin edustajien kanssa. Meillä on Euroopan unionin ihmisoikeuserityis edustaja Devos Rivis, joka on tällä paikalla. Ja hän Rakinen osavaltiossa vieraili arvoidakseen tilannetta ja ihmisoikeuksien parantumista. Kuten tiedätte, me olemme myöskin esittäneet myöskin Myanmarin ihmisoikeustilanteeseen äh, liittyviä tarkistuksia, lukuisia sellaisia YK ihmisoikeusneuvostossa ja YKssa. Ja haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka mainitsivat sen tosiasian, että Euroopan unioni ei ole ollut vain avainasemassa vuoropuhelussa, vaan myöskin suurempia rohinkaväestölle annettavan humanitaarisen avun myöntäjiä. Yli 700 miljoonaa euroa, eli 68 prosenttia tuostamme suunnattiin rakinen osa valtioon ja me teemme työtä Ähm, rohingya-väestön tilanteen parantamiseksi. Erityisesti tuemme lasten koulutusta ja myöskin köyhyyden poistamista tuossa osassa maata. Myanmarin hallitus on hyvin tietoinen siitä, kuinka vakava tilanne on, ja me varmistamme, että he ovat yhä edelleen sitoutuneita äh, tilanteen parantamiseksi osavaltiossa. Aung San Suu Kyi ryhtyy toimiin, jotta kestäviä ratkaisuja löydettäisiin eri väestöjen välille. Hän pyrkii tarjoamaan alueella turvaa ja rauhaa ja kansalaistoiminnan ryhdyttiin rohingya-vähemmistön avuksi kesäkuussa. Luonnollisesti tämä tulee vaatimaan hyvin paljon aikaa ja tarvitsee meidän jatkuvan tukemme. Me olemme jatkuvasti yhteyksissä Myanmariin, jotta voisimme parantaa tilannetta yhteisen strategiamme mukaisesti, joka tuotiin esiin yhteisessä julkisessa ohjelmassa kesäkuussa ja neuvoston muutama viikko sitten hyväksymän julkilausuman mukaisesti me pyrimme toimimaan niin, että kaikki syrjintä poistuu ja että kehitys on mukaan ottamaa. Todellista rauhaa ei Myanmarin saada, eikä todellista sovittelua maahan päätän pian, rouva puhemies. Tämä rauhanprosessi ja sovitteluprosessi on historiallinen Myanmarissa ja se vaatii kaikki etniset ja uskonnolliset väestöryhmät mukaan. Euroopan unioni pyrkii tähän. Kiitoksia. Kiitos, rouva varapuheenjohtaja. Haluan pyytää anteeksi sitä, että en onnistunut samaan aikaan rauhallisempaa ympäristöä puheillenne. Meidän pitää varmastikin harjoitella sitä, miten tämä toimii. Ilmoitan nyt edustajille, että keskustelu on päättynyt. Olen saanut seitsemän päätösasemaesitystä. Keskustelu päättyy tähän. Ilmoitan myös teille, että äänestys tapahtuu